Good afternoon, dear colleagues. Uh, Hyvää iltapäivää, kollegat. Tervetuloa kansalaisvapauksien valiokunnan kokoukseen. Kokouksen pitäisi kestää kello kuuteen. Puheenjohtaja ei päässyt paikalle korvaan hänet tänä iltapäivänä – Jos esityslistaan ei kohdistu vastalauseita, hyväksytään se kielijärjestelmästä. Sanotaan, että Kroatian, Tanskan, Latvian, Liettoon, Maltaan ja Slovakiin Gellin kielen ei ole tulkkausta, valitettavasti. Ja siirrytkin välittömästi esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Meillä on aikaa tunnin keskusteluun komission uudesta ehdotuksesta EUn matkustustieto- ja lupajärjestelmää etiasia koskien. Olen esittelijä. Ehdotus ehdotettiin valiokunnassa 22. maaliskuuta. Jos sallitte, esittelen mietintö luonnoksen ja anna hyvä herra Simongille talous- ja sosiaalikomiteasta puheenvuoron, joka aikana hän esittelee Ekosokin lausunnon. Sen jälkeen komissio ja neuvosto ovat täällä. Pyydän silloin komissiota ja neuvostoa kertomaan näkemyksiä. Avaan puheenvuoron keskustelua varten. Debre ja varjoasittelijä ovat paikalla Guillaume Vergea pyysivät anteeksi, he eivät päässeet tänne tärkeäksi iltapäiväksi. Ja hyppel korvaa Guillaumin. Esittelen tämän mietinnön muutamalla sanalla. On Meillä on erittäin tärkeä asiakirja käsittelyssä. Ja niin tärkeä kuin se onkin, se on myös monimutkainen. Keskustelu ja hyväksymismenettely on varmaan hankala. Mutta sen tavoitteet ovat erittäin legitiimit luoda eurooppalainen matkustustieto- ja lupajärjestelmää. Komissio teki ehdotuksen viime marraskuussa. Ja voin sanoa, että komission ehdotuksen päätekijät ovat suositeltavia. Etiästä antaa mahdollisuuden arvioida, jos kolmannen maan kansalainen, joka on vapautettu visasta, on mahdollinen turvallisuus maahanmuuttoriski tai uhka julkiselle turvallisuudelle ennen kuin henkilö saapuu rajatarkastuspisteeseen. Se mahdollistaa paremman arvioinnin, josko kolmannen maan kansalaisen ma- saapumisen ehdot ovat täyttyneet ja tätä myöten myöskin Schengen-alueen turvallisuus kokonaisuudessaan. Tällä hetkellä tilanne on sellainen rajoilla, että rajavartijan tehtävä on tehdä laaja arvio paikan päällä lyhyessä ajassa. Etiäsjärjelmä toteutettuna tarjottasi etukäteen tarkastukset. Jotkin tarkistuksia, että revartija voi tehdä. Järjestelmä tarjoaa revartijalle indikaatio, että tällainen tarkastus on tehty ja että tämän tarkastuksen aikana ei ollut mitään syytä kieltää maahan saapumista mutta järjestelmä ei veisi rajavaltiolta tehdä kätistä päätöstä ää, päästää tai olla päästämättä henkilö maahan alueelle, se ehdot eivät täyty tai täyttyvät. Järjestelmä johtaa kieltämiset, kieltämiset rajalla, koska tarkastus on tehty jo ennen lähtöä Schengen-alueelle. Joten tämä parantaa rajahallintoa, valvontaa kokonaisuudessa. Siksi tämä komission ehdotuksen rationaliteetti on kannatettava ja ehdotetaan tarkistuksia ja pyrin parantamaan ehdotusta edelleen. Täytyy sanoa, että raportointi itsessään tässä vaiheessa jättää paljon varaa parantamuksille, selkeytyksille, spesifioinneille – luonnoksen laatuisessa haimme että laajalta tahoja. Me oli joukko kokouksia komission palveluiden kanssa keskustellaksemme koko ehdotuksesta yksityiskohtaisesti. Sen lisäksi erilaiset sidosryhmät tasa-kokouksiin varjostelijoiden kanssa on erittäin kiitollinen varjoesittelijöille – koska olet erittäin kiinnostuneita. Meillä oli useampia kokouksia. Ja nyt kun tämä luonnos tehtiin, meillä tapaamme niiden eurooppalaisten virastojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita, esimerkiksi Euroopan Frontex, perusoikeusvirasto, tietosuojavalvoja, erilaiset asiantuntijat, jotka kertovat kokemuksista Yhdysvaltain estejärjestelmän kanssa – ja lentoyhtiöiden edustajat. Ja sitten Klimbe valiokunnan te- tekemä tutkimus etiaksesta sen tekijät puhuivat. Pyydettiin perusoikeusviraston ää, lausuntoja ja kävi Strasbourgissa EU-lisässä. Tämän jälkeen tein tämän lausunnon ja useamman tarkistuksen ja luettelen vain tärkeimmät niistä. Ensinnäkin pitää välttää täytäntöpano-ongelmia. Olemme nähneet, että täytäntöpano saattaa olla vakavia ongelmia. Ehdotuksen jotakin osia pois, että jätetään yksityiskohtaisempia säätöjä siitä, mikä jäsenvaltio on etiäsarvioinnista vastuussa ja miten voidaan vedota päätöksestä. E, ja tämä aiotun saapumismaan lisäksi pitäisi mainita nämä hälytykset ja etias seurantalistan data, jotta vastuu olisi tasaisempaa. Turha taakkojen vähtämiseksi bussimatkojen pitäisi kuulua matkustusyhtiöihin. Ja on myös järjestetty, että lentoyhtiöiden pitäisi päästä etiäkseen e, e, ja muihin järjestelmiin yhdestä pisteestä järjestelmään toiminnan vuoksi. Etiäksestä pitäisi tehdä enemmän tietoa järjestystilanteesta muutenkin. Pitäisi tehdä tiedotus ennen etiäksen raukeamista sitten mahdollisuus hakea uutta lupaa ennen kuin vanha raukeaa. Äh, äh, ja valitusprosessista ei saa antaa mitään tietoa, että valitusoikeus tällaista totesi. Pitäisi määritellä asetukset selkeämmin, pitäisi myös luoda enemmän turvamenettelyjä. Ja esimerkiksi kadonnetta asiakirjojen siksi eteissä ei pidä laativasta kieltä, vaan mitä on lisätarkistuksia. Sitten on muutamia tarkistuksia tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta. Ehdotetaan jäsenvaltiot tekevät jotakin keskuksia, jo, jossa valvontaviranomaiset voivat toimia ETS-yksikköjen sijasta. Ja jos on turha monimutkaista, että joku kolmas viranomainen olisi vielä mukana rajatarkastuksen parantamiseksi. Rajatarkastajan pitäisi tehdä toisen asteen tarkistuksia ja täytyy olla päässyt e sen keskusjärjestelmään. Silloin kun rajatarkastajat pitävät esimerkiksi e- asteessa tehdään toinen tarkastus, niin rajavartijalla pitäisi olla pääsysjärjestelmään, että hän tekisi paremmin harkitun päätöksen teemme tietoturvasta ja tietosuojasta tarkistuksia. Ne ovat selkeämmässä suhteessa muiden laajalaisten tietojärjestelmien saadisten kanssa helpottaisi täytäntöönpansa myöskin riskiarvioinnissa pitää, riskiarviointi pitää ottaa myös huomioon tietosuojan määrittelyssä. Ja sitten valvonnasta määräyksiä sellaisia lausekkeita seurattavuuden ja vastuvelvollisuuden parantamiseksi järjestelmässä. Uskon, että pyrimme auttamaan tekstiä. Olen varma, että kaikki teidän tarkistuksenne ovat tervetulleita, että löydämme Savon tekstistä, ja tavoitteet ovat hyviä, mutta joka myös toimisi kunnolla. Ja joka täytäntöönpano on hyvä. Olen avoin yhteistyöhön varjostelijoiden kanssa. Tänne Simosille puheenvuoron hän on talous- ja sosiaalikomiteasta. Kiitoksia, että tulitte valiokunnan kokoukseen. Kuuntelemme ehdotuksen. Ja, dank u wel, eh, mevrouw. Kiitoksia puheenjohtaja ja esittelijä. On hyvä, että tällä kertaa on onnistuttu siinä, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitea voi antaa teille nyt suoraan lausuntonsa. Mehän edustamme pk-yrityksiä. Ja halusimme nyt antaa teille lausunnon Ja teillä nyt kaikki on jo paperiversiona, eli kaikki ovat voineet tähän jo tutustua. Ja yhteistyössä on huomattu, että monet kohdat on otettu huomioon. Ja ihan lyhyesti nyt puhun tästä lausunnosta. Ja voimme käydä sitten erityisiä kohtia, joihin pitää vielä kiinnittää erityishuomiota, koska ne eivät ole mukana tässä mietintöluonnoksessa. Nyt on tärkeää tietää, että komiteassa on puhuttu tästä ETIAS-järjestelmän tilanteesta. Ja olen sitten havainnut seuraavat kohdat keskustelussa. Eli tällä hetkellä nyt on, tämä järjestelmä on aivan välttämätön. Ja olimme yksimielisiä komiteassa siitä, että jos joku vastustaa tätä järjestelmää, niin silloin siitä asiasta täytyy myös kantaa vastuu. Tämä on yksi kolmesta tavoitteesta, joita tässä järjestelmässä on. No, tästä nyt ei ollut mitään seuraamuksia. Mielestäni täytyy nyt tarkistaa, onko tämä juridisesti mahdollista. Sitten tässä puhutaan perusoikeuksista, syrjimättömyydestä, tietojen rajoitetusta saatavuudesta – tässä myöskin tietosuojavaltuutettu on ottanut asian kantaa. Sitten tässä on tämä yhteen toimivuus. Ja täytyy varmistaa, että tähän järjestelmään tulee mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa lisää. Ja kuten me te haluaisitte varmistaa sen, että enemmän kuin komission ehdotuksessa Täytyy katsoa kansalaisia, jotka eivät verkossa pysty noudattamaan näitä menettelyitä. Eli silloin pitää olla mahdollisuus toimia eri tavalla. Mutta on ihan hyvä. Siis nämähän ovat asioita, jotka kumpikin olemme ottaneet esille. Mutta Lopuksi haluaisin vielä korostaa ja kysyä, voitaisiinko tätä vielä hiukan muuttaa. Eli tämä kohta 34 lausunnosta. Siellä puhutaan kolmansien maiden vastavuoroisuudesta, koska voi olla niin, että on kolmansien maiden sääntöjen uhri, ja sitten tämä henkilö pyrkii Schengen-alueelle. Ja toinen asia, kustannusten valvonta, mitä tulee näihin välikäsiin kolmasissa maissa. Eli me voisimme lähettää EU-valtuuskunnan näihin maihin, koska käytännössä – tilanteet ovat ristäytyneet hallinnasta, eikä tämä nyt ole tarkoituksena. Eli että Eurooppaan tulemisesta tulisi kallista. Ja sitten meidän täytyy katsoa näitä määritelmiä kriteerien suhteen ja näitä eri kategorioita. Ja esimerkiksi diplomaatit kuuluvat tähän kategoriaan, mutta tässä tätä kohtaa pitää vielä hiukan muokata uusiksi. Ja sitten on puhuttu siitä, mitä on kuljetus. Eli no, itse olen usein liikennevaliokunnassa täällä parlamentissa, ja kun puhutaan näistä kuljettajista, niin kaikki tietävät, mitä siellä tarkoitetaan – se koskee maantie-, ilma- ja raideliikennettä, mutta tämä määritelmä kohdassa, jossa on näitä määritelmiä, jätä kuljettaja tarkoittaa ainoastaan ilma- ja meriliikennettä. Se on hyvä, kun otetaan huomioon tämä viimeinen kohta lausunnossa. Se ei ole niin tärkeä asia, mutta sisävesiliikenne oli kokonaan unohtunut komission ehdotuksesta. Ja kokemuksesta tiedän, että Tonavassa esimerkiksi on paljon risteilyitä, joilla käy paljon amerikkalaisia. Ja siellä esimerkiksi myöskin Itä-Euroopasta, Itä-Euroopassa ja Serbiassa on tällaisia risteilyitä, mutta jos nyt katsotaan sitten näitä poikkeuksia, joista kuljettajat eivät ole vastuussa, niin näillä ihmisillä täytyy olla tämä lupa mukana, samoin kuin matkustajilla bussissa, autoissa ja junissa. Kiitoksia. Thank you. Thank you. Paljon kiitoksia. Ja ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle ja neuvostolle, ajattelin ensin antaa puheenvuoron varjaesittelijöille ja muille kollegoille, jotka haluavat puhua. Ehkäpä teillä on ehdotuksia, jonka missä neuvosto voivat reagoida. Zippel puhuu Giemin puolesta, joten hän hänelle puheenvuoron. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti Silvia Guillaume ei päässyt muiden sitoumuksensa vuoksi paikan päälle, mutta hän antoi meille muistiinpanonsa ja minäpä luen ne täällä teille. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, mikä mielestäni on hyvä tässä edustaja Gallin työssä. Esittelijänä Gall on järjestänyt useita teknisiä kokouksia varjoesittelyiden komission ja muiden sitosryhmien kanssa, jotka liittyvät ETS-järjestelmään. Se on mahdollistanut sen, että voimme paremmin ymmärtää ehdotusta, ja näin ollen haluaisin kiittää häntä. Kun puhutaan hänen mietinnöstään, siinä on muutama mielenkiintoinen kohta. Hän vahvistaa sitä tietomäärää, joka kolmansien valtioiden henkilöiden pitäisi saada erilaisissa menettelyissä Etiokseen liittyen. Hän pyrkii varmistamaan sen, että mainita Interpolin tietokannassa ei heti johda kieltäytymiseen. Lisäksi hän ottaa esille eri sidosryhmien vastuut ja ehdottaa uutta järjestelmää, joka koskee sitä, minkä jäsenvaltion tulisi olla vastuussa loppuarvioinnista. Tämä jakaisi työtaakan paremmin ja johtaisi siihen, että jäsenvaltiot voivat olla varmoja itsestään, kun ne esittävät hälytyksen jostain henkilöstä. Näin ne tietävät, kuka on vastuussa tuon henkilön arvioinnista, jos kyseinen henkilö hakee tiestä. Kuitenkin minulle ja ryhmälleni tämä kanta ei ole riittävän kunnianhimoinen. Ehdotus tarvitseekin lisämuutoksia ja näin aion tehdä omissa tarkistuksissani, erityisesti niissä, jotka koskevat ei-diskriminointia profiloinnissa. Livivaliokunnan esittämä tutkimus korostaa voimakkaasti sitä, että etiasehdotuksen tarvitsisi ottaa huomioon profilointi ja diskriminointi sen yhteydessä. Asia ei saa jäädä huomiotta. Kolmannes kolmansien valtioiden kansalaisten kohdalla ei ole mitään selkeitä todisteita siitä, että tietojen, tietojen kysyminen olisi tarpeellista tai oikeasuhtaista. Lisäksi moni kohta komission ehdotuksessa on aivan epäselvä, varsinkin ne, jotka kuuluvat etiasjärjestelmän pääsääntöihin, valvontaluetteloon ja screening-tapoihin. Lisäksi meidän tulisi myös säännellä paremmin järjestelmää ja varmistaa se, että se toimii jouhevasti niin, ettei se vaikuta kolmansien valtioiden kansalaisten asemaan silloin, kun näillä ei ole viisumipakkoa. Nämä ovat Silvi Giomin näkemykset, jos sopii puheenjohtaja. Haluaisin lisätä omalta puoleltani kaksi lausetta ja viitata siihen, mitä äh, tällä sosiaalikomitean puheenjohtaja Simensiuri sanoi, joka puhui henkilö yli, rajoittavasta henkilöstä ja sitten hänen kohdistuvasta hyökkäyksestä. Tällainen kyllä on todella ärsyttävää, sillä teksti, joka meillä viime kuussa oli esillä Euroopan unionissa, ei koske sellaisia henkilöitä, jotka ylittävät rajan ja sitten tekevät hyökkäykset. Nämä hyökkäykset ovat Euroopan kansalaisten tekemiä. Emme me ymmärrä tässä saatua lisäarvoa. Jos puhutaan terroristeista ja rikollisista, jotka viranomaiset jo etukäteen tuntevat, niin tätä vartenhan meillä on jo tietokannat olemassa, emmekä tarvitse tätä uutta järjestelmää. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Mr. Kiitos, Rosipel. Kiitos myös Rava Kiemin kommenteista. Nyt Rava Stevens. Thank you, Chair. Colleagues, good afternoon. Uh, I of course would like to first of all thank the rapporteur for... Kiitoksia esittelijä tästä työstä. Ja on hyvä, että hän tukee komission ehdotusta ylipäänsä. Hän on ehdottanut sen, että ETIAS olisi rajavartioston suorassa käytössä. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen vaihtoehto. Jos rannikovartiossa vastaukseksi vai kyllä tai ei, mutta ei ole kuitenkaan siihen sitoutunut, niin ehkä lisätietoja tarvitaan. Sitten kaksi tarkistusta, millä on hiukan epäilyksiä niiden suhteen. Alkuperäisessä ehdotuksessa epäselvästi on todettu, että tuomari päättää, voivatko poliisit saada pääsyn järjestelmään. Esittelijä haluaa korvata tämän termillä keskusviranomainen. En tiedä, onko tämä sitten jäsenvaltioiden autonomian vastaista, kun ajatellaan niiden lainsäädännön yksityiskohtia. Ja lentoyhtiöt, jotka järjestävät rajat ylittävää liikennettä maalla, eli busseissa ja junissa, niin silloin ei olisi pakko tarkistaa ETIAS-tilannetta. Mielestäni ei ole liikaa pyytää, että tätä lupaa pyydetään. Viittaan tähän nyt tähän PNR-säännöstöön, joka kattaa myöskin kansainvälisen linja-auto- ja junaliikenteen. Eli ihmiset näyttävät sitten henkilökorttinsa tai muuta. Kiitos. Thank you, Mrs. Stevens. Uh, Mr. Dupre, please. Kiitoksia, herra Dupre. Merci, madame. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Anteeksi. Kuten edelliset puhujat, ensiksi haluaisin teitä onnitella ja kiittää teitä valmistelutyöstä, joka on mahdollistanut sen, että kuulemme varsin erilaisia näkemyksiä niiden virastojen toiminnasta, josta on nyt puhe sekä edistuksen sisällöstä ja riskeistä. Kiitos tästä valmistelutyöstä. Kokonaisuudessaan sanoisin, että ryhmäni tukee tuota ehdotusta, joka pyrkii luomaan eurooppalaiseen tieto- ja lupajärjestelmän matkustamisesta. Hyvä. Sanottuna tämän. Kuten kaikissa suuren mittaluokan tietojärjestelmissä, vaatimuksena on, että tiukasti tasapainotetaan turvallisuusvaatimukset ja perusoikeuksien takaminen. Ja tästä näkökulmasta tässä on kaksi arkaa kipupistettä. Meistä pitää asianmukaisesti määritellä riskiindikaattorit, joiden pohjalta äh, ha- hakijan tietoja vertailla nämä erityisten riskiindikaattoreiden suhteen. Ää, äh, kansanturvaa, terveyden riskien ja maahanmuuttajien suhteen. Tässä sanotaan, että delegoilla säädetyksellä pitäisi määritellä riskitekijät. Ne pitäisi olla kohdistettua ja suhteellisuusperiaatetta täytyy kunnioittaa ja meidän tehtävä valvoa tätä. Tässä pyritään myös laatimaan etiäksi valvontalista, jossa on tietoja, nyt mainitsen suoraan henkilöistä, joista epäillään, että he ovat tehneet vakavan rikosoikeudellisen rikkomuksen – josta on konkreettisia tietoja, että hän voisi tällaisen teon tehdä. Tätä hänen täytyisi muutenkin turvallisuusriskejä. Täytyy pitää huolta sitä, että jäsenvaltiot käyttävät tätä listaa asianmukaisesti ja että takeet ovat sellaisia, että kysymys on aidosti ihmisistä, jotka muodostavat jotain riskejä, turvallisuusriskejä tai maahanmuuttoriskejä. Meistä pitäisi vahvistaa takolausekkeita ja pyrkiä siihen, että te, näitä riskiarviointia arvioidaan säännöllisin välein. Tämä tulee vielä palaamaan. Ei saa olla niin, että tämä ex ante viisumivaatimusta olisivat tiukampia kuin kuin henkilölle. henkilöille. Kysymys on matkustusluvan antamisesta mainitaisesti rajatulla alueella, jossa on ollut kielteinen lausunto. Tämä on erittäin rajoitettua. Se lupa olisi vain 15 rivää ja se kohdistuisi vain yhteen jäsenvaltioon. Voimme keskustella siitä, kuinka asianmukainen tämä rajoitus on. Me olemme painottaneet sitä, että kieltäytymisen täytyy tietää olla aikoita valitusmahdollisuus silloin, kun matkustuslupa on kielletty tai otettu pois. Meillä on erityisiä ideoita luvan kestosta. Viisi vuotta liian pitkä. Tämä voidaan lähentää kahteen kolmeen vuoteen. voi tapahtua niin paljon, että voimme herätä kysymykseen, onko tuo voimassa oleva aika hyvä. Vaan sitä että tuo etiäksi hinta on 50 euroa Äh, halvempaa kuin muualla, halvempaa kuin Kanadassa, Australiassa, Yhdysvalloissa. Tiedämme, että eurooppalaiset ovat rikkaita. Tämä aiheuttaa ongelmia. Mutta meistä on hyvä, että voimme avata nostaa hintaa esimerkiksi 10 euroa. Ja sitten lisätä tiettyjen kansalaisluokkien ilmaisu, esimerkiksi alle 12-vuotiaat lapset, myös opiskelijat, tutkijat, konferenssimatkoille tulijat ja henkilöt, jotka matkustavat kansalaisjärjestöjen matkoilla huomataan syystä, kuten, ja painotan, viisumipolitiikassakin. Kuten puheenjohtaja sanoi, että ruvasitteli mekin olemme sitä mieltä, että rajavartijoilla pitäisi olla pääsy joka tapauksessa tähän järjestelmään, koska tekevät useat to- toisessa vaiheessa tarkistuksia. Välttäisimme päällekkäistä työtä, jos kertaa riittäisi. Ja oikea päätös voitaisiin tehdä ajoissa. Tiedämme, että teknisiä kysymyksiä on paljon, puhuta niistä. En puutu yksityiskohtiin, mutta päädytään yhteiskäytettävyyttä ja yhteisliitettävyyttä muihin tietokantoihin. Tiedän, mitä komissio tekee tästä ehdotuksen pian. Asiakirjassa on nähnyt, mutta takia on ollut ihan tarkkana erityisiä sääntöjä jäsenmaista, joilla on vielä schengenlaiselta lainsäädäntöä Kypros, Kroatia, Romania. Miten tämä asetus koskee heitä. Tässä pohditamme, jotka tässä vaiheessa voimme tehdä. Well, uh, thank you, Mr. Uh, Dupre. Uh... Kiitoksia, herra Dupre. Albrecht. Thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset myös esittelijälle ja varjoille, jotka ovat olleet mukana tässä asiassa käynnissä olevissa keskusteluissa. Minäkin haluaisin myös reagoida siihen, mitä talous- ja sosiaalikomitean edustaja on todennut, koska mielestäni on kyllä aivan omituista sanoa, että nämä hyökkäjät ovat niitä, jotka ovat tulleet ulkomailta ja tulivat tänne käymättä aiemmin Euroopan unionissa, sehän ei pidä paikkaansa, mutta sen lisäksi ne jotkut, jotka tulivat sinne, näillä ei ollut minkäännäköistä kansalaisuutta sellaisesta maasta, jossa on viisumivapaus. En kyllä yhtään ymmärrä, miten pääsitte tällaiseen lopputulokseen, mutta nytkin totesitte, että ne, jotka ovat etiasjärjestelmää vastaan, ovat kuitenkin vastuussa sitten tulevista hyökkäyksistä. Tämä on kyllä todellinen loukkaus, vakava loukkaus, ja se vähentää teidän toimielimenne uskottavuutta. Yleisesti ottaen minun käsitykseni on se, että etiasjärjestelmästä käyty keskustelu on kovin kaukana tosiasioista. Omat yksikkömme täällä Euroopan parlamentissa ovat tehneet tutkimuksen ja sen lopputuloksessa sanotaan, Etiaksen tarpeellisuutta ei ole kyetty todistamaan. Piste. Siinä sanotaan, Vaikkakin toimenpiteitä epäsäännössä maahanmuuttoon ja kolmansien maiden viisumivapain kansalaisiin kohdistuvia menettelyitä ei ole aina perusteltu, niin sellainen tarve siis, joka kohdistuu kolmansien kansalaisiin, jotka tulevat sellaista maasta, jolla on viisumivapaus, sitä ei ole esitetty. Minä en sano, että olisi väärin sanoa, että meidän täytyy katsoa, minkälaiset ihmiset tänne matkustavat. Mutta sanon, että ne, jotka tulevat sellaista maista, jossa viisumivapaus on, niin tulisi todellakin pohteesta, miksi näin tulisi tehdä varsinkin, kun silloin kun viisumivapautta hakee Euroopan unionin kanssa, ja kun me parlamentissa äänestämme sen puolesta, niin silloin on välttämättömyys se, että poliisi ja laivanluontaviranomaiset tuossa maassa tekevät yhteistyötä. Siellä täytyy vaihtaa tietoa rikollisista ja muista. Ja tehdään muutakin yhteistyötä laivanvalvontalalla. Meillä on Schengenin tietojärjestelmä ja kaikki tieto syötetään sinne, jos Schengenin jäsenvaltiot hoitavat asiansa. Ja silloin tiedetään, että jos joku matkustaa Euroopan unionin, ylittää rajan ja Schengen-hälytys on voimassa, niin nuo henkilöt täytyy tarkistaa. Paljonkin on erilaisia perusteluita sen suhteen, miksi tuollainen järjestelmä ei ole tarpeen. Tuo järjestely olisi ensinnäkin hirvittävän kallis, arvella noin puolta miljardia euroa. Ja se kerta kaikkiaan rikkoo kaikkien matkustajien yksityisyyden suojaa, jotka tulevat näistä maista. Meillä on valtava tietokanta ja toteaisin, että tuollaisessa tilanteessa se on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä Euroopan tuomioistuin on nyt jo kolme kertaa sanonut siitä, että perusteetta pidätetään henkilöitä. Siitä syystä pohdin vain siitä, että mistä ihmeen syystä nyt tässä kiirehditään tähän järjestelmään. Asia voidaan selvittää vain sillä, että keskustelu näistä toimenpiteistä ei ole lainkaan faktapohjaista. Ajatus siitä, että saattaisi esimerkiksi jonkunnäköinen muutos turvallisuusalalla, vain keräämällä lisää tietoa ja laittamalla lisää taakkaa matkustajille – tämä Euroopan unionista, joka mielestäni kuitenkin vielä on jotain oppinut menneisyydestään. Esimerkiksi sen, että matkustaminen sellaisena on myönteinen asia. Ja se, että helpotetaan demokratiassa tulevien ihmisten matkustamisoikeutta on myönteinen asia. Eikä meidän tulisi sitä hankaloittaa, vaan helpottaa sitä. Ja minusta kaikki nämä keskustelut ovat sellaisia, että ne ovat jo unohtuneet. Ja se on minusta kovin surullista, sillä Vaikuttaa siltä, että tässä on kyseessä keskustelu, joka johtaa juridisen puitteiston ja järjestelmän, joka ei ole tarpeellinen, vaan päinvastoin on ristiriidassa näiden periaatteiden kanssa, kuten myöskin perusoikeuksien kanssa, jotka soveltuvat myös matkustajien näissä tapauksissa. Tästä syystä minusta meidän tulisi todellakin uudestaan yhdessä komission kanssa katsoa sitä, että keskustellaanko siitä, tarvitaanko tällaista järjestelmää ja onko sille mahdollisia vaihtoehtoja, joita voitaisiin katsoa, jotka ovat kohdennettuja, jotka ovat tehokkaampia. Esimerkiksi kaiken tämän rahan investointi, kun se tällaiseen järjestelmään laitetaan, sen sijaan, että se laitettaisiin kohdennettuihin lainvalvontatoimiin, vaikkapa yhteistyöhön Euroopan unionin jäsenvaltioiden, poliisiviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten ja oikeusviranomaisten kanssa, viisumivapausmaiden kanssa, yhteisten tutkimusjoukkueiden kanssa, Europolin johdolla ja niin edelleen ja niin edelleen. Tällaiset menettelyt mielestäni olisivat paljon tehokkaampia turvallisuuden takaamisessa ja ne torjuisivat uhkia, jotka kohdistuvat meidän yhteiskuntiimme paljon paremmin kuin se, että vaan kerätään lisää tietoa niin kuin etiaksen puitteissa. Siksi, edustaja Dupré, olen kovin yllättynyt siitä, että liberaaliryhmäkin haluaa viedä tämän kaltaista järjestelmää eteenpäin ja haluatte laajata se soveltamisala. Olen ihan hämmästynyt. Minä tiedän, että minä olen ihan ehdottomassa vähemmistössä, mutta – mutta en ymmärrä, miksi me emme keskustele näistä tosiasioista ja Euroopan parlamentin tutkimusyksikön tutkimuksista. Miksi me niistä emme keskustele? Dupré, you wanted to add... Herra haluaisitko sanoa jotain? Eh, madame la présidente. Puheenjohtaja, sanoisin vain, että jos ystävämme nyt kuunteli meitä, niin hän varmaan kuuli, että aluksi se, mitä eniten korostin, on se, että meidän täytyy vahvistaa kansalaisten takeita, mitä tulee näihin riskiindikaattoreihin ja myöskin tähän valvontaan. Jos olette käyneet läpi tämän tekstin, niin ymmärrätte varmaan, kuinka tärkeä tämä sääntö on ja mikä riski on siinä, mikäli sitä ei sovelleta oikealla tavalla. Ja sitten tämä toinen ehdotuksenne. Eli ei pidä olla yleisjärjestelmän, vaan kohdennettu ja teemme yhteistyötä poliisiviranomaisten ja rajavartijoiden kanssa. Te puhutte tästä Erdoganin kanssa ja luotatteko siihen, mitä hän sanoo ja mitä poliisi hänen sanoi? Sitäkö haluatte? is no, don't <laughs> reply now. Pyydän, että vastaa nyt. Mä haluan vielä kuunnella komissiota ja Tämä pitäisi vastata henkilökohtaiseen kysymykseen, mutta, mutta pitäkää tämä varjo sitten kokouksessa. Meillä on niitä paljon. Ja lyhyesti tästä ensimmäisestä kohdasta. Tulette silti vaatimaan dataa kaikilta matkustajilta. Sanoit ihan oikeasta syystä, että datan pitää keskittyä riskien löytämiseen. Mutta nyt haluatte kaikilta tietää kattavasti dataa, ja sitä minä kritikoin. Minusta se ei täytä tuomioistuimen äh, päätöksiä, jos pitäisi ensin tietää, missä on riskejä, sitten kerätään dataa. Kiitos, kiitos kommenteista. ja myönteisestä suhtautumista esittelijään. On vielä paljon avoimia kysymyksiä. Annan nyt puheenvuoron komissiolle, että se voi selkeyttää tämän asioita. Sitten neuvosto. Shalom komissio. Thank you, Mrs. Chair. Good afternoon. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin haluaisimme kiittää esittelijää ponnistuksista tämän mietinnön valmistamisessa. Aivan kuten ennenkin, komissio vielä varaa kantansa. Mutta yleisesti ottaen kannatamme tätä mietintöluonnosta, luonnosta, koska teksti seurailee komission ehdotuksen henkeä. Joka tapauksessa haluaisin korostaa tiettyjä kohtia, joiden kohdalla olemme sitä mieltä, että niitä tulisi tässä mietintöluonnoksessa käsitellä. Ensimmäinen niistä on pääsy etiakseen ja rajanvalvojille annettu mahdollisuus katsoa hakemusta on asioita tulisi pohtia huolella sen suhteen, onko se oikeasuhtaista ja tarpeellista, ja sitä tulisi ehdottomasti rajata koskemaan vain ehdottoman tarpeellisiin tapauksiin, kun suoritetaan tehtäviä matkustajien valvomisessa. Toinen kommentti koskee tuloja. Komissio on sitä mieltä, että tulot, jotka syntyvät tästä matkustuslupamaksusta, maksusta, Tekstin esittelijä on sitä mieltä, että sen tulisi olla pelkästään sisäisesti käytettävissä. Komissio on sitä mieltä, että tällainen muutos ei olisi asianmukainen. Ja koska ulkoisesti suunnatut tulot toimisivat toisella tavalla ja ylijäämää voitaisiin käyttää kattamaan kustannukset jotka ovat aiheutuneet siitä, että esimerkiksi hakemusten määrä on odottamatta laskenut tai vahvistetaan ulkorajoja, varsinkin sen automointia. Ja sitten nämä tulot kyseisen rahoituskauden lopussa ETS-järjestelmän aikaisemmat tulot joka tapauksessa tapauksessa suunnattaisiin takaisin EUn yleisbudjettiin. Europolin kohdalla on joitakin tarkistuksia esittelijän luonnoksessa, jossa käsitellään Europolia. Haluamme vain korostaa sitä, että Europolilla ei ole suoraa pääsyä ETIAksen tietojärjestelmään ja ETIAS-tietoihin – jäsenvaltiot ovat suoraan vastuussa siitä tiedosta, jota ne Etiaksen valvontaluettelon laittavat, eikä Europol voi missään vaiheessa saada sitä käsinsä. Lisäksi tuemme keskustelua parlamentissa ja pyrimme selventämään sitä, mitä teknisiä elementtejä vielä haluattekin, jos esittelijä tai itse valiokunta näin haluaa. Kiitoksia. Thank you, uh, Mr. Kiitos, herra Salo. Ja neuvoston puolesta Alison Gatt. Much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille. ETS-ehdotus on tosiaan yksi tärkeimpiä neuvostolle. Kuten sanoitte, se on tärkeää ja se on kuitenkin aika monimutkainen. Komission tiedonannon jälkeen, joka liittyy älykkäämpiin viestintäjärjestelmiin, niin neuvoston jäsenet puhuivat tästä asiasta Bratislavassa ja nyt myöskin lokakuun 2016 päätelmissä. Ja kun tämä esiteltiin marraskuussa, me käynnistimme työn teknisellä tasolla – aika tiiviiseen tahtiin. Ja jäsenvaltioille oli rakentava lähestymistapa, joten nyt meillä on tämä neuvoston yleinen lähestymistapa, josta sovittiin yleisten asioiden neuvostossa 9. kesäkuuta. Pidän hyvänä tätä mietityluonnosta ja kommentteja, joita täällä tehtiin. En nyt käy läpi näitä yksityiskohtia meidän täytyy nyt sitten katsoa, mitä neuvostossa käsitellään. Mutta monet näistä asioista, jotka otitte jo esiin, ovat myöskin asioita, joista me keskustelemme hyvin pitkään ja jotka näkyvät myöskin tässä tekstissä. Sama koskee tiettyjä kommentteja, joita tuli tietyiltä jäseniltä, eli Tässä vaiheessa vain totean vielä, että pidämme hyvänä tätä mietityluonnosta ja odottelemme, että parlamentillakin on neuvottelumandaatti, jotta toimielinten väliset neuvottelut voidaan käynnistää. Ja neuvostossa on haluttu myöskin, että sopimus solmitaan vuoden loppuun mennessä. Eli toivon mukaan voimme pitää kiinni siitä tavoitteesta ja siitä, mitä meillä on yhteisessä julkilausumassamme. Eli odottelemme sitten jatkokeskustelua seuraavan puheenjohtajakauden aikana. Kiitos. Thank you, Mrs. Gutt. Well, uh, as to close uh, down the debate as rapporteur, well, uh, first let me thank for the colleagues for the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 a lot of space for improvements, clarification. tarjoaa, siinä paljon parannettavaa, paljon täsmennettävää. Me olemme täällä parantamassa tekstiä. Tulemme tekemään siitä helpommin täytettyä pantavan. Olen täysin samaa mieltä herran Debrain kanssa siinä. Ja siksi olen tehnyt tästä myös tarkistuksen, että ihmiset, joilla on jollain lailla viisumi vaatimusta, enää pitäisi olla huonommassa tai vaikeammassa tilanteessa unionin tulemisen suhteen kuin niiden, joille täytyy hakea viisumia. Joten tekstiä täytyy tällä lailla parantaa. Että konkreettisia asioita otettiin esille. Varmasti löydämme vastauksia konkreettisista ehdotuksista on konkreettisia ehdotuksia, konkreettista käsitystä siitä, miksi jotain ehdotetaan, jotain ei. koska meillä on paljon varjoistelijoiden tapaamisia, se voimme selkeyttää näitä kysymyksiä. Tästä maahantulomaasta poistumisjärjestelmästä pä- nykypäätö... Niin. U- uudessa maahan tulla maahan poistumisjärjestelmässä on, on vaikutuksia tähän keskustelussa olevaan aiheeseen. Sitä täytyy ottaa huomioon. Eli tämän tekstin suhteen täytyy ajatella myöskin toista tekstiä, täytyy löytää keinoa edetä samansuuntaisesti kuin vasta poistumis- ja saapumisjärjestelmässä. Tarkistusten takaraja oli alun perin 11. heinäkuuta, mutta Berger Guillaume Albrecht pyysivät, että takaraja lykättäisiin 18. heinäkuuta. On tärkeää, että teillä on mahdollisuus työskennellä tarkistusten parissa. Hyväksyn tämän tarkastus tämän takarajaa 18 neljäs päivä. Kiitos tästä yhteistyötä. Täytyy löytää hyvä kompromissi ja voidaan esittää hyvä teksti. Teksti, joka elää todellisessa elämässä eikä ainoastaan teoriassa. Kiitos kollegat. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Keskustelemme kolmesta seuraavasta kohdasta yhteiskeskustelussa. Libevaliokunnan valtuuskuntamatka Kreikan hotspot alueille ja Ateena 22.–25. toukokuuta komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle sisäisistä siirroista ja uudelleen sijoittamisesta ja sitten EU-Turkin julkilausuman täytäntöpanojen edistymisestä. Eli yhteiskeskustelu Kreikan järjestelykeskuksista. Valiokunta vieraili Kreikassa – Niina Myllä kollegamme oli puheenjohtajana. Ja Eleni Teokarius Devestä oli paikalla. Tarkistus oli, tarkoitus oli kestellä Kreikan vastaanottokeskuksia ja maahanmuuton hallintaa ylipä, ja myös järjestelykeskuksia. Uh, colleagues visited two hotspots. Kollegat käyvät Lesboksen ja Kiossan saarella kahdessa järjestelykeskuksissa ja muissa vastaanottojärjestöissä. Ja tämmöisiä Kreikan viranomaisten ja eurooppalaisten kansalaisten arkistojen edustajia, mukaan lukien komission edustajia, UNHCR ja muita järjestöjä. Delegaatiojohtaja esittelee luonnoksen ja sen jälkeen siirrytään kahteen seuraavaan kohtaan yhteiskeskustelussa – ja sitten komissio esittelee 13 kertomusta sisäistä siirroista ja uudelleen sijoittamista. Herra Nilsson, tervetuloa. Ja sitten lopuksi herra Perveen esitys Turkin julkilausuman täytäntöönpanon edistymisestä on puhunut. Marta Verve puhuu. Kreikassa kävijöiden oli tarkoitus sanoa teille, että se ei aika rajoitteiden vuoksi onnistunut. Nyt pystymme keskustelemaan asiasta. Ensiksi niitä myllää. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Matka Kreikkaan käytiin 22.–25.5. Ja kuten jo mainitsittekin puheenjohtaja, meillä oli todella vilkas ohjelma noiden kolmen päivän aikana kävimme erilaisissa järjestelykeskuksissa ja muissa tiloissa alaikäisten, alaikäisen lapsia vastaanottavien turvapaikkaa tarjoavien kohteiden luona ja tämän laajan katsauksen pohjalta valtuuskuntamme sai erityisesti huomata, että vastaanotto-olosuhteet näissä järjestelykeskuksissa ovat parantuneet viime kuukauden aikana. Mutta ongelmia on tietyillä leireillä. Toiseksi, kun on jouduttu vahvistamaan Kreikan turvapaikkajärjestelmän ominaisuuksia EASON tuella eh, ja on pyritty siihen, että nämä hakemukset tarkasteltaisiin oikea-aikaisesti ja vastattaisiin kansainvälisiin vaatimuksiin, niin hyvin uuset hakijat joutuvat kuitenkin odottamaan hirvittävän pitkään tietääkseen kohtalostaan ja joutuvat sitten ongelmiin tuolla saarella. Kolmanneksi palautuskysymys niiden kohdalta, jotka eivät voi saada kansainvälistä suojaa, on yhä akuutimpi, kun muuttovirrat ovat muuttuneet. Sen jälkeen myös oikeudellisen puitteiston muuttaminen tekee vielä vaikeammaksi turvapaikanhakijoiden tiedonsaannin ja oikeusavun saannin koska oikeusapukin on myös rajallista. Viidenneksi ongelmien identifiointi heti haastattelussa ja myös myöhemmin on oleellista ja se tulisi järjestelmällisesti hoitaa. Sitten kestävän rahoituksen, jatkuvan rahoituksen takaaminen, se on äärimmäisen tärkeää. Pelätään tämänhetkisen hätärahoituksen katkaisua, se aiheuttaisi valtavasti kielteisiä vaikutuksia tuolla kentällä, varsinkin saarella. Lopuksi koulutus taataan mantereella ja äh, se on kuitenkin erittäin huolestuttava saarella, jossa lasten täytyy olla aivan liian pitkään vanhempiensa kanssa ennen kuin kykenevät rakentamaan itselleen tulevaisuuttaan. Koulutustoiminta, jota kansalaisjärjestöt ovat kehitelleet, eivät voi kuitenkaan korvata oikeaa koulunkäyntiä. Kaikkien sidosryhmien kanssa tehty näkemysten vaihto teki seuraavat suositukset mahdolliseksi meidän valtuuskuntamme poissulkien edustaja Winbergin. Palautusten tulisi käyttää vain tapauskohtaisissa tapauksissa viimeisenä vaihtoehtona, jotta voitaisiin arvioida se riski, mikä tästä aiheutuu, ja sitä tulisi katsoa siis yksityiskohtaisesti. Toinen suositus on se, että muodollinen koulutus tulisi tarjota kaikille lapsille, jotka ovat saarella. Kolmanneksi, eurooppalaisten varojen käyttöintegraation tulisi tehdä niin, että pako- turvapaikanhakijat, pakolaiset ja maahanmuuttajat voivat olla osa yhteiskuntaa, joka ottaa heidät vastaan, että heitä voidaan hyväksyä myös kansallisen paikallisen väestön toimesta. Neljäs suositus. Perheyhdistäminen, perheyhteyksien tunnustaminen Dublinin prosessin puitteissa tulisi nopeuttaa ja kaikkien EU-jäsenvaltioiden tulisi tehdä tässä suhteessa yhteistyötä. Lopuksi sisäisiä siirtoja tulisi nopeuttaa jäsenvaltioiden tulisi toimia neuvoston päätösten mukaisesti Kreikan viranomaiset ovat hoitaneet oman osansa prosessia. 12 000 on sijoitettu uudelleen, kuten Euroopan parlamentin äskeisessä päätösosumassa todettiin, jossa vaadittiin sitä, että sisäinen siirto täytyy saada tapahtumaan vuoden 2017. Nämä ovat siis ne suositukset, joita meidän matkallamme oli, ja olimme sellainen vaikutuksessa, että Kreikan viranomaiset pyrkivät tekemään parhaansa, jotta tilannetta parannettaisiin. Mutta olemme nähneet, että ongelmia vieläkin. Kiitoksia. Thank you, Mr. Niedermüller. Kiitoksia, Niedermüller. Ennen keskustelua annan puheenvuoron vielä komissiolle Nilsson. Hän voi kertoa meille uusimman raportin tästä sisäisistä siirroista ja uudelleen sijoittamisista. Brief in terms of Kiitoksia. Eli mikä nyt tällä hetkellä on tilanne? 15 000 ihmistä on siirretty Kreikasta, 7 000 Italiasta. Tämä on nyt myönteinen suuntaus ja Italian lukemat ovat parantuneet viime aikoina, mutta lisäponnisteluita tarvitaan jäsenvaltioilta ja muilta sidosryhmiltä. Eli esimerkiksi Italian osalta useamman jäsenvaltion täytyy ottaa sieltä näitä pakolaisia. Ja sitten meidän täytyy katsoa näitä preferenssejä. Sehän on este nopeille menettelyille. Ja sitten jäsenvaltioiden sijoitusryhmien täytyy jatkaa suunnittelua, jotta voidaan välttää pullonkauloja, kun ajatellaan ihmisten siirtämistä Kreikasta tulevina kuukausina. Ja sitten Italian osalta ponnisteluita tarvitaan, jotta voidaan rekisteröidä kaikki ne, jotka voisivat päästä mukaan järjestelyyn. Ja meidän täytyy keskittää tätä menettelyä, jotta se toimii paremmin ja erityisesti prosessin loppuvaiheessa. Olemme myöskin käynnistäneet Italiassa tiedotuskampanjan, jotta voimme parantaa rekisteröitymistä ja komissio on antanut myöskin rahallista apua, jotta olisi keskitetympi ja parempi menettely, ja joka vaikuttaa sitten menettelyn nopeuteen. Näin varmaan pääsemme sitten yhteisiin tavoitteisiin. Eli meidän täytyy rekisteröidä nämä ennen kuin nämä päätökset umpeutuvat. Ja tämä vaatii lisäponnisteluita kaikilta jäsenvaltioilta. Ja lopuksi, samana päivänä kuin tämä raportti hyväksyttiin, komissiossa käynnistettiin rikkomusmenettely Puolaa, Unkaria ja Tsekin tasavaltaa vastaan. Ne ovat ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet yhtään vastaan yli viimeisen vuoden aikana. Eli kuten nyt kuulitte, nyt 16 500 henkilöä on siirretty hyväksytty uudelleen sopimuksen nojalta. Eli noin kaksi kolmasosaa alkuperäisestä tavoitteesta on tämä lukema, mutta aika monissa jäsenvaltioissa ei ole otettu yhtään. Ja heidän, niiden pitää nyt aloittaa se ennen kuin tämä järjestelmä humpeutuu. Ja 6200 on siirretty Turkista tämän yksi yhtä vastaan suunnitelman mukaisesti. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Ferre. Uh, thank you very much, uh, madam. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olin valmistellut lyhyen esityksen tästä raportista, mutta ehkäpä on mielenkiintoisempaa, jos reagoin tähän itse kertomukseen, joka valiokunnalla oli. Ja sitten tuossa välissä voi heitellä vähän lukuja, jotka käyvät ilmi meidän raportistamme. Kaiken kaikkiaan mielestäni tämä kertomus oli aika tasapainoinen ja se hyvin pitkälti vastaa niitä vaikutelmia, joita meillä on ollut. Ja vain yhteyttä on muutama kohta. Tässä mainittiin se, että vastaanotolosuhteet ovat parantuneet, mutta Olemme edelleen kovin huolissamme tilanteesta ja kovasti on ponnisteltu kautta linjan, jotta voitaisiin parantaa tilannetta. Ja nämä parannukset ovat oleellisia, varsinkin kun vertaa tilanteeseen, joka meillä oli käsillä talvella. Olemme myös olleet erityisen huolissamme tietystä paikoista ja yksi näistä on edelleen olemassa se liittyy Hiosin tilanteeseen. Siellä ei ole mitään virallista leiriä, vaan se on kunnan leiri, se on ylikansotettu, eikä ole sovelias vastaanotto-olosuhteisiin. Olemme esittäneet muita ratkaisuja, rahoitusratkaisuja, mutta se on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi. Se on ollut erittäin vaikea vakuuttaa paikallinen väestö tästä. Tilanne on siis jumissa. Muitakin huolenaiheita on. Yleisesti ottaen olemme saaneet nähdä edistystä. Lisäksi itse menettelyistä tehtiin selvennyksiä, paljon edistystä on saatu aikaiseksi. Turvapaikka menettelyissä. EASO on tätä voimakkaasti tukenut ja täytyy kyllä todeta, että, että hienosti on homma hoidettu, kun on tarjottu tukea. Pullonkaula kuitenkin äh, on siinä ja ymmärrän tämän on tässä toisessa päätöksentekovaiheessa. Ja näin kysymys ei ole siitä, että yritystä ei olisi riittävästi, vaan kapasiteettia on kaksinkertaistettu. EASO on tarjonnut meille riittävästi välineitä, tietokoneita, juridista apua. Ja näin on pyritty myös auttamaan tämän kapasiteetin hoidossa, mutta edelleenkään se ei oikein näy hoidettujen tapausten määrässä, mikä puolestaan sitten on huolettavaa, varsinkin siksi, että useat näistä tapauksista eivät ole ensisijaisesti pakolaisia, vaan ne liittyvät ihmisiin, jotka todennäköisesti eivät ole oikeutettuja kansainväliseen suojaan. Ja yksi näistä syistä on se, että miksi on vaikea edetä palautuksissa, on nimenomaan se, että tilanne on tämä. Ja se vaikuttaa siis koko järjestelmään. Lisäksi ollaan oltu huolissaan ää, haavoittuvissa asemassa olevista ihmisissä. Tämä on äärimmäisen tärkeä alue, mutta käsittääkseni tähän mennessä tässä ollaan edetty lähinnä varovasti ja toteaisin, että jos katsotaan näitä lukuja, niin erittäin monet on laitettu tähän luokkaan. Jos on epäilyjä ollut, niin käytännössä se on johtanut siihen, että ihmiset on laitettu tähän haavoittuvien ihmisten luokkaan. Se näkyy selkeästi tilastoissa, joiden mukaan yli 8000 ihmistä on tähän laitettu, ja se on valtava määrä, äärimmäisen suuri määrä. EU-rahoituksen katkeamisen pelko. Jälleen kerran haluaisin selventää tässä suhteessa tilannetta. EU on siellä ja aikoo olla siellä rahoituksen tarjoajana, mutta todellakin tähän mennessä tarjottu rahoitus on luonteeltaan ollut hätäapua hyvin pitkälti ja ekopääosaston välineitä, toinen hätäväline – Ennemmin tai myöhemmin tietysti täytyy sitten siirtyä siihen, että ryhdytään käyttämään kansallista rahoitusosuutta. Se on edelleenkin EU-rahoitusta, mutta pyrimme tämän siirtymän toteuttamaan. Se on vaikeaa, eikä olekaan helppoa, koska sinne vaaditaan kapasiteettia ja totuus on se, ja siksi te täällä kuulettekin näitä valituksia, on se, että kumppanit haluavat saada meidät vastapuoleksi. Se on todellisuutta tässä tilanteessa. Se, mitä me pyrimme tekemään, viime pyrimme, on se, että autamme. Pyrimme saamaan tällaisen muutoksen aikaiseksi, mutta samalla valvomme tiukasti tilannetta ja niin, että asia hoituisi. Seuraamme siis tilannetta erittäin läheltä. Ja vain tapauskohtaisesta lähestymistavasta on pidetty kiinni. Ja tässä kohtaa no, olemme siis samaa mieltä. Eri syystä. Humanitaarinen, juridinen puoli, mutta tässä on myös käytännönläheinen näkökulma. Eli kapasiteetti on rajallista ja meidän täytyy toimia tässä tehokkaalla tavalla. Näistä kahdesta syystä olemme pyrkineet neuvomaan Kreikan viranomaiset tai ehdokkaita, joita avustettuna palautetaan, ei pidätettäisiin nämä ihmiset ovat jo sanoneet, että he haluavat palata. Meidän puoleltamme siis ei ole mitään syytä siihen, miksi henkilöt tulisi ö, ottaa säilöön. Meillä on tietysti joitakin juridisia rajoitteita sen suhteen, jotka ovat johtaneet siihen, että Kreikan viranomaiset ovat ajatelleet, että näin pitäisi tehdä. Ja käymme vuoropuhelu tästä asiasta. Jos vain voisin, niin muuttaisin tämän siihen suuntaan, kun olette ehdottaneet. Perheyhdistymiskysymyksissä miltei haluaisin siirtää kysymyksen tässä takaisin, sillä varmasti kaikki olemme samaa mieltä siinä, että nämä menettelyt hoidetaan mahdollisimman nopeasti. Ja sisäinen siirto. Siinä olemme jo esittäneet komission kannan asiasta. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä esitettiin suositus tai kommentti koulutuksesta ja siitä, millä tavalla integraatiorahat saadaan käyttöön. Voin vain todellakin olla samaa mieltä tässä asiassa. Ehkä pienen nyanssin kerran. Minä olisin ensisijaisesti huolissani siitä, että tai pyrkisin huolehtimaan siitä, että ihmisten saarelaulo jäisi mahdollisimman rajalliseksi. Eli sikäli kun lapset ovat kyseessä, eivät joudu jäämään sinne pidemmäksi aikaa, kun on ehdottoman tarpeellista. Niin, että pääsevät sitten mantereella kouluun. Se on päätavoite. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että meidän tulisi jättää huomiota ne lapset, jotka saarella ovat. Ja kyllä, Meillä on tietysti erittäin kiire pohtia sitä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Meillä on ihmisiä, joita ei voida palauttaa, ne eivät voi siirtyä muihin jäsenvaltioihin, heidän täytyy jäädä Kreikkaan. Eli kyllähän tässä nyt integraatiokysymyskin tulee esille. Se on ymmärretty ja sanoisin, että tämä on sitten se seuraava asia, jota täytyy työstää. Eli tämä suositus on todellakin hyvä. Tässä asiassa myös tarkastelemme sitä, missä ollaan menossa EU-Turkkiin lausuman hyväksymisessä. Ja kun katsotaan tämän lausuman päätavoitteita, niin voidaan edelleenkin sanoa, että kyllähän se lopputuloksiakin tuo näissä tavoitteissa. Eli maatulijoiden määrät ovat edelleen pieniä. Ihan paljon vähemmän ihmisiä, jotka kuolevat Egeanmeren alueella. Mutta sitten on tietysti vielä ongelmia, joita täytyy käsitellä ja ne on kyllä korostettu aivan oikein tässä tämän valiokunnan kertomuksessa. Päätänkin siis tähän. Thank you. Kiitos. RVRV. Ketkä kollegat haluavat puhua? Ensinnä delegaation jäsenet. Rava Ernst. Gomez Ernst. Winberg. Spinelli. Okay. So. Ernst. Ja, recht vielen Dank. Kiitoksia. On hienoa, että voimme käydä tätä keskustelua. Se on tarpeellista. Ja tietyissä kohdissa olen täysin samaa mieltä siitä, mitä on sanottu. No, Kreikan matkasta. No, siellä tilanne on parantunut, se pitää paikkansa. Mutta siitä huolimatta on suuria ongelmia, jotka liittyvät tietysti tähän Turkki-sopimukseen – ja ovat sen seuraamuksia. No ensin pari kohtaa, joihin meidän pitää puuttua. Ensinnäkin nämä pidätykset. Te sanoitte, siis onko tämä kreikkalaisten oma päätös, eli kun he katsovat, että vapaaehtoinen palauttaminen ei toimi, joten nyt on sitten tällaisia palautuskeskuksia, me näimme, millaista siellä on. Se on täysin suljettu. Sieltä voi päästä ulos vain tietyksi aikaa. Eli tähän asiaan nyt pitää vielä puuttua. Eli kenelle tuli tällainen ajatus, että on kolmen tyyppisiä ihmisiä näissä palautusta edeltävissä keskuksissa. Eli vapaaehtoiset palauttajat, ne jotka on torjuttu ja kolmanneksi sitten nämä ongelmalliset tapaukset. Ja sitten toinen asia. Siellä on vaikea käytäntö, josta on jo puhuttu useaan otteeseen. Kun ajatellaan näitä näitä valituksia tai sitten näitä vapaaehtoisia palaajia. Eli Eli ensimmäisen käsittelyn jälkeen täytyy päättää, lähteekö vapaaehtoisesti vai ei. Ja sen jälkeen ei sitten enää ole mahdollista saada tällaista tuettua vapaaehtoista palauttamista. Onko tämä siis Kreikan oma päätös vai onko komissio tukenut tällaista tai oliko tämä komission aloite. Sitten perheiden jälleenyhdistäminen. Se toimi aivan liian hitaasti. Ja teidän pitäisi kertoa tästä nyt hiukan enemmän, eli mistä tämä johtuu, miten jäsenvaltiot ovat reagoineet tähän, eivätkö ne halua yhdistää näitä perheitä nopeasti vai onko sitten jotain muita syitä tähän? Ja sitten nämä uudelleen sijoittamiset 11 8000 odottelee vielä, ovat valmiina näihin uudelleen sijoittamisiin, mutta jäsenvaltiot sanovat, että ei, ei huvita ottaa teitä vastaan tai päivä liian pitkä tai mikä tahansa. Eli tekosyitä kyllä löytyy, jotta ei tarvitsisi ottaa näitä ihmisiä vastaan. Eli mitä komissio tekee tälle asemalle, koska ihmiset nyt odottavat näitä siirtoja, mutta niitä ei vain tule. Eli sitten puhuitte siitä, että täytyy käyttää jossain vaiheessa jäsenvaltioiden omia varoja. No me nyt tiedämme Kreikan tilanteen. Ja sitten viimeinen kohta liittyy vielä vammaisiin. Tämä on aika suuri asia. Mehän tiedämme, että Kreikassa on laki, joka mahdollistaa sen, että nämä ihmiset eivät joudu tällaisiin leireihin, vaan he saavat erityistukea. Ja olemme kuulleet, että komissio nyt on painostanut, jotta tätä lakia ei ihan sovellettaisi näin. Eli, eli myöskin tällaisia voitaisiin palauttaa Turkkiin. No sitten koulusta. Mehän tiedämme, että siellä on välillä 10-11 kuukautta nämä ihmiset ja heillä ei sitten ole mitään koulua. Se nyt on valtava ongelma, koska lasten pitäisi olla mantereella. Miksi he eivät ole mantereella vanhempiensa kanssa? Miksi, mikä on siihen syynä? Siinä kaikki. Kiitos. Kiitos Winberg. Kiitos puheenvuorosta. Minäkin olin Kreikan matkalla mukana. Ja ensiksi kiittäisin matkan järjestäjiä. Sanoin, että tämä oli todella kiinnostavaa. Erityisesti ajattelen asiaa ruotsalaisten näkökulmasta. Mehän emme ole maahanmuuttajia palauttaneet Kreikkaan, jotka ovat Kreikassa rekisteröityneet ja tulleet Kreikkaan, koska olemme kuulleet, että vastaanottojärjestelmä on niin, eh, huono. Mutta minä olin tällä myönteisesti yllättynyt ja olen iloinen, että on rakennettu nämä hienot vastaanottokeskukset. Kovasti ei puutu. Siinä oli niin sanottuja moduulitaloja, jos ajelmaa astanta parmalianteen, niin siellä oli kuntosalli, ja satapelta lentokenttä ja oli barbecueilta, ja sana olen työskentelen matkatoimistossa 15 vuotta ja olen nähnyt paljon huonompia lomakeskuksia kuin mitä näin Kreikassa. Olen kovasti kiitollinen siitä, että tämä toimii. Ja nyt minä tulen puhumaan Ruotsissa sen puolesta, että voimme lähettää maahanmuuttajia takaisin Kreikkaan. Se, mikä minä miehit, mietitytti, oli alkuun, kun, keskustel, kun me keskustelimme maahanmuuttoministeriön ja poliisiviranomaisten kanssa Kreikassa. He totesivat sen, minkä minä olen koko ajan sanonut, että yli 80 prosenttia niistä, jotka Kreikassa ovat, olivat talous, taloudesta syystä maahanmuuttajia, pakolaisia. Syyriasta ei tuskin ollenkaan ollut enää Kreikassa. Suurin osa oli Pohjois-Afrikasta, Afganistasta, Pakistanista, Bangladesista. Tämä täytyy pitää mielessä, että ne, jotka ovat jäljellä, ovat lähinnä taloudellisia maahanmuuttajia. Ja turhata vaan tarkastella ajat ovat aika pitkiä. Keskustelijoiden kanssa, jotka olivat näissä keskuksissa, ja tiesivät, että pitää palata. Vähän aika että nopeutta menettelyt voivat palata. Hakukausi kestää niin uskomattoman pitkään. Se, mikä minua todella huolestutti, oli, että kun me vastaanottokeskuksella Lesvoksella me tapasimme kahdeksan miestä lähinnä Afrikasta, jotka kertovat tilanteesta. Heidän mielestään wifi oli todella huono ja catering ruoka oli todella huono ja edes kohdat eivät syöneet sitä. Ja sitten, ja sitten he lopuksi he sanovat, että, että jos he eivät saa turvapaikkaa nyt Kreikassa, ja se vasta vapastelikko Kreikassa, no sitten syntyi väkivaltaa. Se huolestutti minua. Leireissä kiehuu, kiitos. Thank you, Mrs. Wimber. Kiitoksia, Arva Wimberg. Gomez. obrigada. Eu, eu não fui nesta visita. Kiitoksia. En ollut mukana tällä valtuuskuntamatkalla, mutta luin tämän kertomuksen erittäin huolella ja parlamentti oli kyllä aivan oikeassa tehdessään tämän matkan. Tuon kertomuksen pohjalta moni asia on mennyt paremmaksi, kun puhutaan leirien olosuhteista. Ja tämä osoittaa selkeästi sen, miten solidaarisesti ja vieraanvaraisesti Kreikan kansalaiset ovat suhtautuneet pakolaisiin. Mutta tässä on myös raportin mukaan paljon asioita, jotka eivät toimi. Erityisesti silloin, kun kysymys on yksimatkustavista alaikäisistä – näillä yksimatkustavilla alaikäisillä ei ole huoltajaa tai ketään aikuista mukanaan ja yli 900 tämän kaltaista lasta on hävinnyt. Lisäksi pelätään sitä, että he ovat hävinneet, mutta ei hyvistä syistä. Ei siksi, että he ovat löytäneet perheensä tai ovat löytäneet keinon mennä perheensä luo. Kaikki tämä on siis hirvittävän huolestuttavaa, sillä se kyseenalaistaa koko meidän turvallisuutemme. Näistä lapsista on ehkä tullut järjestäytyneiden rikollisjoukkioiden uhreja. Olen myös huolissani siitä, että EU ja Turkin välinen sopimus ei toimi se on tehoton, kun katsotaan sen oikeuspohjaa tai sen moraalia, niin se on täysin epäilyttävä. Se ei auta meitä turvapaikkapolitiikassa ja se löytyy myös tästä itse kertomuksesta. Ennen kuin esitän kysymyksen, haluaisin todeta, että Olen kovin ilahtunut siitä, että komissio on vihdoin toiminut Euroopan unionin jäsenvaltioita vastaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät täytä velvoitteitaan pakolaisten vastaanottamisessa, että se käynnistää tällaisen äh, rikkomusmenettelyn. Mutta koska prosessi käynnistyy niin hitaasti, enkä ollenkaan syytä tästä Kreikkaa, senhän vastaanottokapasiteetti on alun perinkin ollut erittäin rajallinen – myös silloin, kun puhutaan sisäistä siirrosta, niin sekundaarisia liikkeitäkin on ollut erittäin paljon. Näin esimerkiksi Portugalissa minun maassani. Sinne on sijoitettu Kreikasta ja Italiasta useita tuhansia pakolaisia, noin 40 prosenttia, valtava määrä siis, on siirtynyt muihin maihin – maihin, jonne he alun perin halusivatkin, koska heillä on siellä perhettä. Ja tämä on myös seurausta siitä, että sisäisen prosessi on niin hirvittävän hidas. Mitä he, kauemmin henkilöt ovat odottelemassa ratkaisua Kreikassa tai Italiassa, sitä helpompi ne he ovat myös muiden verkostojen uhreja. Ja näin. Tämä sykli johtaa siihen, että loppujen lopuksi joutuvat sinne maahan, mihin alun perin halusivat. Useat ovat alkuperämaassa ensin vain muutaman viikon ja sen jälkeen sitten pyrkivät vaikkapa Saksaan sanovat, että kiitos. Kiitos Portugali, otitte kivasti vastaan, mutta haluamme mennä muualle. Ja loppujen lopuksi ovat sitä, mm, tätä uuden hyötyneet hyödyttäneet. Kyseessä siis on mekanismi, joka sisältää erittäin paljon heikkouksia. Lisäksi sitä täytäntöön pannaan erittäin hitaasti. Haluaisin myös kommentoida sitä huolestuttavaa tosiasiaa, että useat lapset eivät pääse kouluun. Nyt jo vuosia on puhuttu siitä, että tätä koulutusta ei ole silloin kun henkilöt ovat olleet vaikkapa Libanonissa, Jordaniassa, Turkissa, näissä kautta kulkumaissa. Ja kysymykseni voidaanko tarkistaa konkreettisia tapauksia, jotka koskevat jesidejä, jotka ovat olleet kansanmurhan uhreina? Onko meillä jotain erityiskohtelua heille? Kyseessä on yhteisö, joka on laitettu leirille, jossa lapset, naiset, miehet, kaikki tulivat aivan todella järkyttävistä olosuhteista ja minkäännäköistä psykologista auttamismenetelmää ei ollut käytössä, jotta henkilöt pääsivät yli näistä kansanmu- tästä kansanmuurasta. Ymmärrän, että tilanne on edelleen erityisen huolestuttava ja että jatkamme Dublinin säännöstöä ei ole kyetty kunnolla paremmin täytäntöön ja perheiden yhdistäminen on heikkoa. Meillä on tässä suhteessa erittäin paljon erilaista toimimattomuutta. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari kysymystä komissiolle erinäisistä kohdista. Eli vapaaehtoinen palaaminen Meillä on ollut hyvin ongelmallisia tapauksia näissä vapaaehtoisissa palautuksissa. Erityisesti palautukset oman lähtömaahan ja yksi henkilö oli kuusi kuukautta leirillä. Sen jälkeen hänet palautettiin omaansa ja häntä kidutettiin. Sama riski on iranilaisella pakolaisella, joka myöskin on vapaaehtoisesti palaamassa. Ja häntäkin saatetaan sitten kiduttaa. Sitten uudelleen sijoittamiset – Yleisesti ottaen henkilökohtaisesti en ole niin optimistinen nyt kun otetaan huomioon, mitä nyt tapahtuu. Tavoitteeseen ei ole päästy. Ja sanon nyt tämän, koska haluaisin tietää, mitä sitten tehdään. Ja Onko komissio miettimässä uudenlaista sijoittamisohjelmaa ainakin niin kauan kuin meillä ei ole uutta Dublinia saatu valmiiksi ja miltä pohjalta tämä uusi ohjelma sitten rakennetaan. Ja haluaisin ymmärtää, mitkä ovat kaikkein hankalimmat kohdat jotka ovat tehneet niin hankalaksi nämä uudelleen sijoittamiset. Ja sitten Kreikasta perheiden jälleen yhdistäminen. Ei kyse ole pelkästään hitaudesta, ja on ihan hyvä, että tohtori Vervei totesi, että meidän pitää nopeuttaa näitä menettelyitä. Kyse on prioriteeteista. Perheiden jälleen yhdistämisen pitäisi olla painopiste. Eli Ferveitä varmasti tiedätte, että Saksan ja Kreikan hallitukset ovat tehneet sopimuksen, jotta voidaan huomattavasti hidastaa perheiden jälleen yhdistämisiä Kreikassa, ja jotka sen jälkeen siirtyvät Saksaan. Eli oletteko olleet yhteydessä Saksan hallitukseen tarkistakseen onko perillistä painostettu Kreikkaa tällä tavalla vai ei. Ja tällä tavalla on rikottu Dublin asetusta ja oikeutta perheelämään. Ja sitten vielä kysymys näihin siirtoihin, siirtoihin liittyen. Se koskee erityisesti Italiaa. Tässä on puhuttu näistä vastalauseista, joita on esitetty uudelleen sijoittamiselle. Ja tässä on vedottu turvallisuuteen, kansalaisten turvallisuuteen. Se on yksi osa tätä päätöstä. Ja nämä alueet, jotka ovat vedonneet kansalaisten turvallisuuteen, niin siellä ei koskaan ole tehty mitään tutkimusta näiden henkilöiden osalta, joiden maahantulo on kielletty. Eikä nyt tiedetä, onko tätä käytetty verukkeena, siis turvallisuutta, vai onko todellakin olemassa turvallisuusuhkia. Se on täysin mahdollista. Ja mikäli nyt Italian osalta. Mikäli on turvallisuusongelmia, jotka liittyvät siihen, että ei suostuta näihin siirtoihin, niin eikö pitäisi sitten suorittaa riippumaton tutkimus näistä syistä, miksi nämä pyynnöt on evätty? No sitten toinen ongelma näissä siirroissa on se, että turvapaikanhakijaa joka on mukana näissä uudelleen niin hän saa erittäin myöhäisessä vaiheessa tarvittavat asiakirjat itseään koskien. Eli jos hänet siirretään toiseen maahan, niin hänellä sitten ei ole vielä näitä asiakirjoja, jotka pohjautuvat hänen haastatteluihinsa. Ja tämä asiakirjojen puute on sitten se, mikä usein estää perheiden jälleenyhdistämisen, koska toisessa maassa hän ei sitten pysty osoittamaan, että hänellä on perhe jossain toisessa maassa. Sitten Turkista. Eli Ferväille kysymys. Komissio on useampaan otteeseen pyytänyt, että Kreikan hallitus muuttaisi lakeja, jotta voitaisiin mahdollistaa se, että palautetaan näitä ihmisiä, vaikka näiden henkilöiden henkilökohtaista tilannetta ei tunnetakaan tarkkaan. No onneksi Kreikan hallitus ei ole muuttanut lakeja komission pyynnöstä huolimatta, mutta meillä on edelleen ongelmana kun sanotaan, että on yhä hankalampi havaita näitä haavoittuvia henkilöitä. Uudessa menettelyssä on todettu, että identifiointi tapahtuu 2-3 päivää sen jälkeen, kun henkilö on saapunut saarille. Ja kuten kansalaisjärjestöt Human Rights Watch ja monet muut ovat selittäneet, niin on mahdotonta hoitaa tätä identifioimista kahdessa kolmessa päivässä. Ja sitten Turkista vielä viimeinen kysymys. Tämä lausunto EUn ja Turkin välillä. Kreikassa ei voida siirtää muita kuin ne, jotka olivat maassa 16. syyskuuta 2015 ja maaliskuusta 2016. Eli sinä päivänä sitten tehtiin tämä julkilausuma Turkin kanssa. Varmaan muistatte, että Euroopan parlamentti laati päätöslauselman, jossa kyseenalaistettiin sitten tällainen määräaika – Eli 20. maaliskuuta eteenpäin ei sitten enää olisi sisäisiä siirtoja. Eli haluaisin tietää, miten reagoitte Euroopan parlamentin päätöslauselmaan. Ja katsotteko, että on laillista lopettaa näitä siirtoja tämän päivämäärän jälkeen? koska eihän se ollut mikään laillinen asiakirja tämä julkilausuma Turkin kanssa. Kiitos. Uh, kiitoksia. Ravas Pedelle. Zippel. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Enpä tiedä mistä aloittaa. Ehkä kaksi pientä kysymystä, jotka jotkut kollegat jo ovat esittäneet. Kreikassa on tämä sääntö. Ja se on ihan ok, että haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten pitäisi saada nopeampi käsittely, että pitäisi viedä mantereelle joka pysyä saarilla. Mutta jäsenvaltion että tämä menettely on muuttunut. Olemme saaneet myös tietoa, että jos on pyytänyt tarkistusta turvapaikkahakemukselle on saanut kielteisen päätöksen, saattaa menettää mahdollisuuden hyötyä vapaaehtoisen palojärjestelmästä. Tämä kaikki luo sen järjest- vaikutelman monen muun tekijän lisäksi. Annetta, emme halua auttaa Kreikkaa, ei maahanmuuttajia että paras olla tulematta, kun emme halua teitä tänne. Ja valitettavasti minun täytyy sitä pieni poliittinen lausuma siellä kahta puhujaa vastaan. On ihan uskomatonta, mitä me teemme Kreikan kanssa ja maahanmuuttajien kanssa, jotka toimivat uutta perspektiivi. Vuosi 2008. Meillä on tämä rahoitusmarkkinakriisit. Kreikan täytyy tehdä kotitehtävänsä. Tänään meitä heikostuu painetta. Kaikki pitää yksityistä, lentokentät, satamat, vesi ja maakaasu. Terveysjärjestelmä on murtumassa. Eläkkeitä on leikattu monta kertaa samaan aikaan. Tämä hallitus on kuitenkin ensimmäinen, joka purkkii luomaan jonkinlaista turvapaikkajärjestelmää ensimmäistä kertaa. Tämä emme auta heitä. Me haluamme, että pitävät turvapaikanhakijat ja lähettävät heille Turkkiin. Meillä on neuvoston kokous, ei ole mitään ratkaisuja uudelleen sijoittamisen sisäisten siirtojen suhteen. Sanotaan, että täällä on niin hirveästi maahanmuuttajia. Kuinka paljon maahanmuuttajia? Turvapaikanhakijoita Tsekissä, Puolassa, yhteensä onko niitä 20, onko se jo 100 onpa kauhea taakka. Olen pahoillani, että te saattamaan viestin teidän tehdä parhaana nykytilanteessa. Mutta se, mitä minä jäsenmailta ja neuvostolta on ihan uskomatonta. Samaan aikaan näin viesti herra Weberiltä yhden ryhmän johtajan sanoi, että lisäapu Kreikalle on mahdollista äänestää, jos hallitus muuttuu. Tämä on uskomatonta, eikä tällaista viestiä pitäisi lähettää. Weber, Schäuble ja muut. Vai EVF? Sekin on järjestä Sekin on sanonut. Kreikan vaihtoehto EVF ja mitään Sassanhan järjestä. Heitä tunnettu hyvistä asioista. Mutta kansainvälinen valtarassa, kun sanoo näin. Tässä on, me ajamme hallitusta vaihtamista, talouskontonta. Tiedän, että saa teiltä vastauksia, että te, te saa antaa sitä. Mutta mietinpä vaan, mikä on viesti monille jäsenvaltioille ja turvapaikanhakijoille ja ihmisille, jotka pakenevat sotaa ja kidutusta ja vainoa, saavat Eurooppaan. Ja, ja sitten heille kerrotaan, että anteeksi, meillä on niin hirveästi ongelmia. Ja viimeinen kysymys. Voisipa komissio, vaikka komissio esittää listan, kuinka paljon rahaa me EUna ja jäsenvaltiona olemme käyttäneet aitojen rakentamiseen rajan solmiseksi. Maksetaan Turkki liikkeelle rahaturkisopimuksen pohjalta, kuinka paljon olemme Afganistanille, kuinka paljon rannikavartijasta ja muihin investoidaan, kuinka monia maahanmuuttajia, ku, ku, ku, kuinka monia turvapaikkahakemusta voitaisiin tarkastaa ja kuinka moni voitaisiin integroida noilla rahoilla. Meidän vestimaailmalle on, että meillä ei ole mitään vastuuta. Pitäkää te huoli turvapaikanhakijoista. Meitä Kreikan yksin ja pakotamme heidän katastrofaaliseen tilanteeseen. Olen paljon, että tämä messi lähetämme. Mutta muuta keinoja ei ole. Onko, että ei ole mitään halukkuutta löytää ratkaisuja yhteistä vastuuta varten. pohtaa äh, maahanmuuton syystä lähtömaasta paremmasta integraatiosta, paremmasta vastuujaosta Euroopassa. Tämä on minusta sääli. Minä halusin hyvin erilaisen unionin myös tällä alueella. Joo, Mr. Zdahovski, please. Zdahovski. No pani Sipl, vy si mi snad zdáte. Vy opravdu... Kuukausit edustaja Sipel, minä varmaan täällä näin unta. Pilkkaatteko te minua? Viihdyttävähän se kyllä oli kuulla. Kritisoitte Tsekin tasavaltaa. Sanotte, että miten se lopetti pakolaisten vastaanoton. Tiedättekö, kuka se lopetti? Sosialisti, hallitus. Te tässä puhutte sosialisteille. Milloin tulette Tsekin tasavaltaan selittämään tämän pääministerin Sabotkolle ja sisäministeri Hobotkolle? että kritisoitte töitä, vai onko tämä pelkkä esitys täällä meille tässä huoneessa? Sipulä, älkää ottako nyt niitä kuulokkeita ne pois, olen ihan varma, että te tsekin kieltä ymmärrä. Jos tässä nyt ruvetaan sitten teatteria esittämään sen sijaan, että ratkaistaisiin ongelmia, niin kyllä sitä asioita täytyy nimittää niiden oikealla nimellä. Sosialistit lakkauttivat sisäiset siirrot minun maassani, minun puolueeni. Kristillisdemokraatit olivat puolesta. Me halusimme katsoa, mitä, keitä voimme siirtää meidän maahamme. Ja nyt tämä poliittinen hulabalo voi loppua ja katsotaan vähän lukuja. Kyllä, yhteensä noin 20 000 ihmistä siirretään sisäisesti. Miksi ei useampaa? Miksi ne, jotka on korvamerkitty sisäisesti siirrettäviksi Keski- ja Itä-Eurooppaan, Kreikasta, Italiasta Mihinkä se ovat hävinneet? Kuinka kukaan ei ole kyennyt heitä löytämään? Tämä on kysymyksiä Euroopan komissiolle. Tähän on kyllä tarvitaan vastaus. Ja ihan tämmöinen tunteeton vastaus, kiitoksia. Lisäkysymys. Liettua ja sisäiset siirrot. Entäs ne, jotka siirrettiin Liettuaan, ovat lähteneet sieltä toiseen jäsenvaltioon, esimerkiksi Saksaan, jossa nyt ovat laillisesti. Millä tavalla tämä ratkaistaan? You colleagues. Kiitos kollegat. Ja Esther Rehlmöller ei halua lisätä ehkä tähän kertomukseen, mutta jos sallitte kaksi lasta tästä keskustelusta. Kun mä puhuin siitä, mikä puolue on ison ja Minusta tämä ei ole varsinaisesti keskustelun teema. Tämä on eurooppalainen ongelma, ei puoluepoliittinen ongelma. Jos me osoittelemme vain yhtä tai toista puolta, emme ratkaisua löydä. Meidän täytyy löytää eurooppalaisia ratkaisuja. Ja näitä ongelma, että kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi etsiä ratkaisuja yhdessä – Jäsenvaltiot eivät yksittäisenä maina tarjoa meille mitään. Me tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen ratkaisun. Kiitos. Tänään. Kiitos. Komission edustajat. Herra Nilsen ensin. Yeah, thank you and thank you for the comment. Kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Puhun nyt sisäisistä siirroista. Eli mikä nyt on tilanne ja mitä voidaan odottaa. Eli Ernstin kysymykseen Meillä on noin 10 000 henkeä Kreikassa, jotka odottelevat sisäisiä siirtoja. Jos katsotaan menneisyyttä, niin tänä vuonna noin 2 tuhatta on ollut kuukaudessa. Jos päästään 3000 per kuukausi, niin sitten voisimme siirtää ne, jotka ovat Kreikassa. Ja tämä on nyt näkemyksemme jäsenvaltioiden velvoitteet eivät kuitenkaan lopu 26. syyskuuta, vaan siirtoja voidaan tehdä myöskin sen päivän jälkeen, mikäli se on tarpeen. No sitten, kuten monet ovat maininneet, on tietysti totta, että tämä on ollut liian vähäistä ja liian hidasta. Se johtuu monesta syystä ja ehkä nyt ei ole aika puuttua tähän, koska meillä on vasta kahden vuoden kokemus, mutta järjestelmä käynnistyy liian hitaasti ja jäsenvaltiot tekivät sitoumuksia myöskin liian vähän ja liian myöhään. Mutta tämä nyt on tilanne. Nyt sitten katsomme, mitä tapahtuu viimeisen kolmen kuukauden aikana ja mihin tavoitteisiin päästään. Eli siellä niitä, jotka ovat rekisteröityneet sisäisiin siirtoihin. Sitten manerkereikan tilanne on kaiken kaikkiaan tyydyttävä. Siellä on paikkoja kaikille myöskin UNHCR toimii siellä. Ja on, jotkut jäsenvaltiot ovat käyttäneet tosiaan turvallisuutta verukkeena, kun ne ovat torjuneet tiettyjä hakemuksia. Tätä on tarkasteltu aikaisemminkin ja nyt joissain jäsenvaltioissa, kun vedotaan turvallisuuteen, niin tässä oli kysymys Italiasta ja sitten kysyttiin, miksi he eivät hyväksy näitä pyyntöjä. No kaikki jäsenvaltiot eivät ole perustelleet näitä toimia. Ja silloin se silloin usein kyseessä on ollut juuri veruke. Sitten 26. syyskuuta jälkeinen aika. No komissiolla ei tällä hetkellä ole aikeissa pidentää tämänhetkisiä päätöksiä, mutta voin sanoa, että tämä kokemus nyt osoittaa, että meidän täytyy nopeasti edetä Dublin nelosen osalta, jotta varmistamme, että se on käytössä. Se on todellinen eurooppalainen ratkaisu ja siihen liittyy paljon solidaarisuutta. Eli lainsäätäjien on saatava nyt aikaan edistystä tässä asiassa. Sitten perheiden jälleenyhdistämiset. Olemme huomanneet, että nämä menettelyt ovat olleet aika hitaita Kreikassa. Tietojemme mukaan emme ole havainneet mitään suoria EU-oikeuden rikkomuksia jäsenvaltioissa, mutta jäsenvaltioilla on nyt paljon enemmän tätä oikeustapauksia kuin aikaisemmin, ja se on sitten ollut taakka viranomaisille, kun pitää käsitellä kaikki nämä asiat. Esimerkiksi Saksassa on yritetty tehdä kahdenvälisiä sopimuksia Kreikan kanssa, eli kuinka monta tapausta käsitellään kuussa. Näin voi tehdä tietyissä rajoissa Dublin kolmosen nojalla, Eli jäsenvaltiot voivat keskenään sopia, miten asiat hoidetaan. Eli prosesseissa on tiettyä hitautta, mutta juridisesti se nyt on aika ok. Mutta sitten kun katsotaan näitä perheiden jäljenyhdistämisiä, niin niitä on aika paljon, eli niitä tuhansia, jotka on siirretty Kreikasta pois tältä pohjalta. Kiitos. Nilsson, missä Kiitos herra Beer. Paljon kiitoksia. Yritän katsomaan useammat muut kommentit. Aloittamalla kysymyksestä, kuka päättää huostaanotosta, että minkälaisia talteenottoa periaatteita on. Tämä on jäsenvaltioiden päätäntävallassa, joten Kreikan viranomaiset loppujen lopuksi päättävät tästä. Annoin jo ymmärtää, että meillä on tästä asiasta erilainen näkemys, mutta ihan ollakseni oikeudenmukainen halusin selittää myös, miksi Kreikan viranomaiset uskovat, että he eivät voi muuttaa käytänteitä. Heidän oikeusjärjestelmässä logiikkaa on, että sen hetkenä kun joku vapaaehtoista palautumista he vetävät turvapaikkahakemuksen pois. Se on heillä ole mitään oikeutta jäädä maahan. Puhun maallikon termiä, mutta he uskovat, että tästä syystä heidän täytyy huostaan ottaa pidättää henkilö, kun sen palaa Sanoin, että toivon, että voitaisiin löytää toinen lähestymistapa. Keskustelemme tästä viranomaisten kanssa. Vapaaehtoiset paluut. Ihmisten täytyy tehdä päätös, hakevatko turvapaikkaa vai vapaaehtoista paluuta. Se väite tästä, se ei pidä paikkaansa. Eikä teillä on kerrottu näin, mutta haluan tehdä ihan selväksi. Ei se ole niin, että täytyy tehdä valinta, mutta puhun käytännön vaikutuksesta, että jos pyytää turvapaikkaan, valittaa päätöksestä käytännössä vapahtanut palvelun se onnistuu, jos voin selittää tilanteen. Näin ei käytännössä tapahdu. Valtava enemmistö ihmisistä hakee turvapaikkaa ensiksi. He voivat tämän jälkeen rekisteröityä vapaaehtoista paluuta varten – jossain vaiheessa hänen täytyy vetää hakemus pois. Logiikka on, että ei, ei voi sekä olla Kreikassa että poisto Kreikassa, mutta tuollainen tilanne on. Ja sitä, kuka on loppuun palatoon, kuka on vastuussa vapaaehtoisesta paluusta tästä ohjelmasta Jollain sanan suhteen. Jäsenmaita rohkaistaan vapaaehtoisen paluujärjestelmään, mutta sinä ei määritä miten. Ja tämä kysymys Kuka päättää yksityiskohdista? Kreikan viranomaiset päättävät. Paljon huolta ilmaistiin, että komissio painostaisi Kreikan viranomaisia lähettämään Turkin takaisin alt vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä. Ymmärrän kysymyksen tausta, mutta pyrin selittämään todellisen tilanteen yhteisen toimintasuunnitelman osana. Ja sitä sovin yhdessä ministeri Mosaliksen kanssa. Yksi kohdista oli selvittää, koska näin voisi tehdä, jos jotka turvalausekkeita toteutettaisiin. Asia on selvitelty. Ja Kreikan turvapaikkaviranomaiset ovat tulleet siihen tulokseen, ei voida tiukasti ottaen sulkea pois sitä, että haavoittuvassa asemassa oleva ihminen palattaisiin Turkkiin, mutta he ovat tehneet selväksi, Tämä voidaan tehdä tätä ei voi tehdä nopeutussa menettelyssä, koska haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tapauksessa on useampia turvalausekkeita. Tämä selvitys on tehty käytännössä. Tämmöisessä kaikki haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset herätään heidän asiansa käsitellään tässä säännönmukaisessa menettelyssä kansalaisjärjestöt valittavat, että aikaraja on liian lyhyt sitä, kuka, minkälaisia haavoittuvuuksia on, minkälaisia vaikeuksia on. Sanotaan suoraan. On näille henkilöiden edossa, että haavoittuvuutensa tunnistamaan pian. kun ne on selkeytetty menettelytapa voidaan valita käytännössä. Useimmissa tapauksissa nämä ihmiset ovat vaikeuksensa vuoksi totu äh, manne, mantereelle saaris, saarilta. Nämä kansalaisjärjestöt voivat valittaa, mutta, mutta ovat varmasti samaa mieltä sen suhteen, että Tämä haavoittuvuus pitää tunnistaa nopeasti. Tähän mennessä järjestelmä on ollut konservatiivinen, varovainen. Jos käytte epämuodollisia keskusteluita kansalaisjärjestöjen kanssa, jos ne tässä tällä alueella julkisesti he eivät myönnä, mutta myöntäisivät tämän tähän mennessä Julkisen sektorin lääkäreitä ei ollut käytössä. Kansalaisjärjestöt ovat pitkälti identifioineet nämä haavoittuvuudet. Ja sanoin, että olemme olleet kovasti varovaisella puolella. huolta, ilman huoltaja matkustavat alaikäiset, monet ovat ilmaisseet huolensa heistä ja useammin täällä. Tämä on todella vaikea kysymys hallittavaksi. Tämä oli kysymys, tässä oli kysymys varojen puutteista, yrityksen puutteista. Olen tainnut sanoa aikaisemminkin, olen keskustellut kansalaisjärjestöjen kanssa ja sanonut, että tässä on rahaa. Auttakaa meitä ole näitä kysymyksiä sanoa, että on erittäin vaikeaa. Näitä todetaan pätevää henkilökuntaa ja sitä muuta. Tämä on aidosti vaikea kysymys. Tämä tarkoittaa, että olisimme tyytyväisiä tilanteeseen. Näin ei ole. Me ponnistelemme kovasti sen varmistamiseksi että ilman huoltajia matkustavat alaikäiset, että heistä huolehditaan. Kysymys ongelmia on huoltohoidon suhteen, mutta raportissakin tarvittiin mainita. Ollaan laatimassa lainsäädäntöä, joka loisi huoltajuusjärjestelmän. Se on tärkeää. Onneksi kansalaisjärjestöitä ja muita järjestöjä, jotka toimivat epämuodollisemmin. Tämä on aito huolenaihe. Meidän täytyy työskennellä yhdessä asioiden parantamiseksi. Mä olen samaa mieltä, mutta joka kerta kun oli täällä, että EU ja Turkin sopimus on laiton. Minä olen eri mieltä. Roolini on ei-poliittinen, mutta EU ja Turkin sopimus toteaa, että EU-lainsäädäntöä ja kansainvälistä lainsäädäntöä pitää kunnioittaa. me sovellamme sitä. Jokainen maahanmuuttaja tai pakolainen, hänellä on oikeus hänen tapauksensa yksilölliseen arviointiin. Hänellä on oikeus tehdä valitus. Kaikki turvallisuudet ovat siellä. Tätä on noudatettu. Se on todellisuus. Tavallaan ihan oikeutettuja huolenaiheita prosessin nopeudesta selitin teille, missä eri pullonkaulat ovat. Mä en usko tavallaan sanoa, että sääntöjä ei tai että sääntöjä noudatetaan. Ehkä lopetan tähän. En tiedä, mikä aikataulu teillä on. Kiitos. Vastaus oli varsin yksityiskohtainen. Kiitoksia, herra Verve. Minun tehtäväni kertoa kollegalle, että Limen delegaation kertomusta Kreikan delegaation matkasta pidetään hyväksytty näille sihteeristölle tulleen viikonloppuun mennessä kommentteja. Kiitoksia kommenteista, syötteistä. Olemme käyttäneet aikamme. Saatte vähän lisävapaata. Seuraava kokous on 29. kesäkuuta aamulla yhdeksältä ja sitten iltapäivällä. Kiitos yhteistyöstä.